Well, good evening, dear Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Toivoisin, että voisimme aloittaa tämän kokouksen. Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi TAX kolmen valiokunnan kokoukseen. Me kuulimme kolmansista maista veropetosten veronkierron osalta viime viikolla. Ja valiokunta jatkaa nyt työtään ja nyt järjestämme kuulemistilaisuuden suhteista Sveitsiin veroasioissa. Kuuleminen järjestetään yhtenä paneelina. Me kuulemme asiantuntijoita. Keskitytään yleisesti verotusyhteistyöhön EUn ja Sveitsin välillä oikeudelliseen tilanteeseen väärinkäytösten paljastajien osalta – puhutaan siitä, mitä haasteita väärinkäytösten paljastajilla on ja pankkiala ja alan mahdolliset yhteydet rahanpesuun. Esittelisin panelin puhujat. Redite Kischel, tervetuloa. Hän johtaa haitallisten verokäytäntöjen osastoa Euroopan komissiossa – verotus- ja tulliunioni-osastolta Euroopan komissiosta. Herra Rudolf Elmer on luultavasti täällä. Tervetuloa Rudolf Elmer väärinkäytösten paljastaja Sveitsistä. Rudolf Elmer oli pankkiiri siihen asti, että Äh, Julius Bärissä töissä siihen asti, että hän jakoi asiakirjalle Wikileaksille Julius Bärin toiminnasta Keiman saarilla. Hän on saanut tuomion Sveitsissä pankkisalaisuuden rikkomisesta. Hänen tapauksensa on esillä myös Sveitsin korkeimmassa oikeudessa ilmeisesti 10. päivän lokakuuta. Tämä julkinen kuulemistilaisuus on hyvin tärkeä koska kyse on siitä, onko Sveitsin pankkisalaisuus sellainen, jota noudatetaan myös Sveitsin valtion alueen ulkopuolella. Toivottaisin tervetulleeksi myöskin herra Andreas Frankin, joka on aikaisempi pankkiri ja rehanpesun vastainen asiantuntija Saksasta. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että myös Euroopan ulkosuhdehallinto on kutsuttu tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen, jotta he voisivat selittää tilannetta ja neuvotteluita EUn ja Sveitsin kahden välisistä sopimusneuvotteluista toimielinilmisellisistä puitteista. Valitettavasti he eivät voi olla läsnä tänään, koska tämä on vähän arkaluontoinen hetki molempien neuvotteluosapuolten mielestä. Tämä tuskin kuitenkaan estää meitä toimimasta niin, että jos tässä keskustelussa käy ilmi jotain huolestuttavaa, niin voimme varmasti lähestyä ulkosuhdehallintoa uudestaan, ehkä kirjallisesti, ja varoittaa ja kertoa huolenaiheistamme, jos sellaisia on. Sitten paneelin työmenetelmästä. Jokainen puhuja saa maksimissaan seitsemän minuutin alustuspuheenvuoron. Ja sen jälkeen keskustellaan jäsenten kanssa. Radita Kishel, pyytäisin teiltä alustusta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Yes, thank you, Mr. Chairman. Um, I'm very honored. Uh... Kiitos puheenjohtaja. On suuri kunnia olla täällä tänään ja keskustella verotuskysymyksistä EUn ja Sveitsin välillä. Mitä suoraan verotukseen tulee, niin EUlla on erityissuhde ennen kaikkea, mitä hallintoyhteistyöhön tulee ja sitten myös vahingollinen verokilpailu. Kun me keskitymme tässä käytännesääntöryhmään, niin minä mainitsen hallintoyhteistyön vain lyhyesti mitä hallintoyhteistyöhön tulee, niin pöytäkirja on allekirjoitettu 27.5.2015. Siinä puhutaan tiedonvaihdosta EU-jäsenvaltioiden välillä ja Sveitsin viranomaisten välillä. Ja tämä astui voimaan 1.1.2017. Tässä Tässä ähm, on otettu varoisuusperiaate käyttöön tässä yhteydessä. Ja tiedot, joita kerätään, niin niitä, ne vaihdetaan automaattisesti sen maan välillä, joka tiedon on kerännyt, ja sitten hyödyn saajan äh, maan välillä. Tällaista vaihtoa tehtiin, äh, esimerkiksi käytiin viime kuussa, syyskuussa 2018. Tässä on otettu huomioon automaat, globaalit standardit, mitä automaattiseen tietojen vaihtoon tulee. Ne on OECDn kehittämä ja G20 on sitä tukenut. Ja tämän pöytäkirjan avulla voidaan myös vaihtaa tietoja pyynnöstä ja tässä käytetään myös paikallista lainsäädäntöä, mitä verotuskysymyksiin tulee sekä Sveitsissä että jäsenvaltioissa. Ja tässä siirryn käytännössääntöryhmän työhön. Ja se on ei-sitoma väline. Siinä puhutaan vahingollisesta verokilpailusta. Tämä koskee lähinnä EU-jäsenvaltioita, mutta tässä on kuitenkin myös lauseko, että käytännössä periaatetta voidaan laajentaa myös äh, assosioitumiin maihin ja kolmansiin maihin. 2010 tämä ryhmä päätti avata vuoropuhelun äh, naapurivaltioiden Liechtensteinin ja Sveitsin kanssa. Käytäntöihin tulee jäsenvaltiot ja Sveitsi päätyivät lausuntoon lokakuussa 2014. Tämän lausunnon mukaan Sveitsin täytyy poistaa viisi vahingollista verotoimia ja sen täytyy korvata ne uusilla toimilla. Ja kun Sveitsi on pitänyt kiinni tästä lausunnosta, niin jäsenvaltiot eivät enää ryhdy toimiin tässä yhteydessä. Ja kun lausunto on täytetty, niin tässä saadaan aikaiseksi oikeudenmukaisempi pelikenttä ja tätä kautta voidaan välttää myös vahingollista verokilpailua. Kesäkuussa 2019 Sveitsin parlamentti hyväksyi uuden verolainsäädännön. Tätä käyttä olisi poistettu nämä viisi Äh, haitallista tointa, mutta Vuonna 2017 helmikuussa kuitenkin kansanäänestyksessä sveitsiläiset hylkäsivät tämän verouudistuksen ja tästä syystä äh, koko laki ja myös nämä haitalliset toimet täytyy korvata uusilla ehdotuksilla. Tämän jälkeen on ollut äh, kahdenvälisiä neuvotteluja ja Sveitsin viranomaiset ovat uuden lainsäädännön kautta sitoutuneet poistamaan nämä haitalliset toimet. Kirje lähetettiin käytännössä sääntöryhmän puheenjohtajalle liittyen tähän kysymykseen. ECOFIN neuvosto päätti vuonna 2016, että EU tekisi listan maista, jotka eivät tee yhteistyötä verotuskysymyksissä. Ja käytännön sääntöryhmän piti seurata ja arvioida 92.3. maata tai aluetta. Sveitsi oli yksi näistä maista ja siksi se oli mukana näissä toimissa. Mutta koska äh, Sveitsi oli jo sitoutunut poistamaan nämä viisi tointa, niin Sveitsiä ei pyydetty enää toimimaan toisen kerran tässä yhteydessä. ECOFIN neuvosto käsitteli Sveitsiä niiden kolmansien maiden kanssa yhdessä, jotka ovat sitoutuneet, eli niin kutsuttu, niin kutsuttu liite kaksi maat, ja ne eivät enää olisi sitten listalla maiden kanssa, jotka eivät tee yhteistyötä, vaan jotka ovat pitäneet kiinni sitoumuksistaan. 2017 Sveitsin hallitus teki uuden ehdotuksen parlamentille ja sillä tulee olemaan sama tulos kuin aikaisemmilla päätöksillä, jossa poitetaan nämä viisi haitallista tointa. Ja vaikuttaa siltä, että Sveitsin parlamentti on hyväksynyt uuden lainsäädännön viime perjantaina, eli 28.9. Tämän hetken tilanne on se, että komissio pitää yhteyttä Sveitsin hallintoon. ja Me odotamme, että meille kerrotaan muodollisesti tästä uudesta lainsäädännöstä ja tätä kautta saamme kaikki tarvittavat yksityiskohdat, jotta me voimme tutkia sitä. Komissio antaa sääntöryhmälle tietoa, jotta ryhmä voi tehdä päätöksen siitä, että onko Sveitsi pitänyt kiinni sitoumuksistaan ja että sitä ei sitten listattaisi maaksi, joka ei ole tehnyt yhteistyötä verotuskysymyksissä. Kiitoksia ja vastaan mielelläni myös kysymyksiin. Thank you very much and also thank you. Kiitos. Oikein paljon kiitos myös, että piditte määräajasta kiinni. Ilmeisesti kello ei lähtenytkään käyntiin, joten joudumme käyttämään muita keinoja. Nyt herra Elmä, teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon, että sain kutsun tänne. Kiitos oikein paljon, että sain kutsun tähän kuulemistilaisuuteen. Kommentoin sellaisia asioita, joista en ole ylpeä, mutta kyse on kuitenkin totuudesta. Uh, the PowerPoint presentation, no, it's... Meillä on PowerPoint-esitys. Täältä se löytyy. Here we go. Now. Näin. Haluaisin puhua näistä seikoista, jotka mainitsen tässä alustuksessa. Ensinnäkin rikoksen raportoiminen Sveitsissä on rikos. Sveitsissä ei ole lainsäädäntöä, jonka kautta tuettaisiin väärinkäytösten paljastajia yksityissektorilla – väärinkäytösten paljastajat kohtaavat Sveitsissä sosiaalisen, taloudellisen ja uraa koskevan kuoleman. Tiedän monia tapauksia, tällaisia tapauksia. Vähän aikaa sitten on käynyt niitä. Yleensäkin voidaan sanoa, että väärinkäytösten paljastajat todetaan syyllisiksi syystä tai toisesta. Miksi näin on? Näin on siksi, että meillä on merkittävää teollisuutta Sveitsissä – olen osoittanut tässä kuvassanne. Haluaisin puhua ainoastaan näistä punaisista. Niin kutsuttu Sveitsin maksatuskeskus. Teollisuus, joka on Syrihin kantonissa. Ja tässä se huolehtii maksatuksista Sveitsissä ja näin vältetään sen tiedon välittämistä, joka pitäisi välittää tai jos käyttäisi SWIFT-järjestelmää. SWIFT-järjestelmä Brysselissä ja Yhdysvalloissa on kopio, mutta Syrjissä on oma sveitsiläinen keskus näiden maksujen välittämiseen. Ja toisena aikaisemmat Sveitsin armeijan bunkerit ovat käytössä muiden kuin rahoitusvarojen varastoimiseen. Me tiedämme, että tiloja vuokrataan hyvin rikkaille yksilöille, jotka voivat varastoida tavaroitaan tuollaisiin bunkkereihin. Miten Sveitsin oikeusjärjestelmä sitten suojelee Sveitsin keskeisiä teollisuuden aloja tai yrityksiä sen edustajia? Pusimenetelmästä. Periaatteessa käy niin, että järjestelmällisesti estetään tutkinnat. Esimerkiksi syyttäjän puolelta. Esimerkiksi on tutkittu UPSn johtajaa Stvoldia ja tämä tutkinta keskeytettiin. Ja jotkut tutkimukset eivät lähde edes liikkeelle. Lisäksi Sveitsi tekee likaisia sopimuksia näiden tutkintojen lopettamiseksi. HSCPn tapaus esimerkiksi Genevessä muistatte varmasti sen. Geneveläinen pankki oli tutkinnan alainen ja tutkinta liittyi siihen, että oli syytöksiä rahanpesusta. Syyttäjä teki kuitenkin sopimuksen pankin kanssa 40 miljoonaa maksettiin, eli rahanpesusta tai mahdollisesta rahanpesusta selviää tällä tavalla Sveitsissä. Ja lisäksi, jos syyllistytään rikoksiin, jotka liittyvät näihin aloihin, niin silloin rangaistus on hyvin pieni. Esimerkiksi genealainen johtaja, joka auttoi offshore-yritysten luomiseen muun muassa Credit Suissein kanssa. Ei kysytty rahan alkuperää. Ja hän sai ehdollisen kolmen kuukauden rangaistuksen. Eli väärinkäytösten paljastajien suojelu ei ole yksityisellä alalla ja siihen on tietyt syyt, vaikka tätä haluttiin lähteä hoitamaan jo vuonna 2003. Lykkäystä on tapahtunut lykkäyksen perään ja mitään ei ole tapahtunut vieläkään. Ja väärinkäytösten paljastajia kohtaan hyökätään äärimmäisen kovaa väärinkäytösten paljastajat kohtaavat yhteiskunnallisen, taloudellisen ja ammattiuran kuoleman ja pahempaa. Ja sitten Elmer vastaan Sveitsin pankkisalaisuuslaki vuonna 2005 Zyrihin veroviranomaiset päättivät, että tieto, jota oli omassa kodissani Sveitsissä – ei voi tulla veroviranomaisten tutkinnan alaiseksi. Syy, jota Anne minulle esitettiin, oli se, että on epätavallista, että löydetään tietoa ja tehdään kotietsintä Keimaniläisen pankin osalta. Ja liittotasolla veroviranomaiset eivät myöskään tehneet mitään. Minä itse valitin monista sveitsiläisistä yrityksistä – koska olin itse aktivisti, mutta valituksiani ei otettu käsittelyyn syynä se, että minä en ollut itse kärsinyt tässä mitään haittaa. Joten tämä tieto jätettiin täysin huomiotta Sveitsin viranomaisten, syyttäjäviranomaisen puolelta. Muut maat käyttivät sitä sen sijaan Yhdysvallat, Saksa ja niin edelleen. Ja sitten ajattelin vuonna 2009, että Wikileaks-tapauksien jälkeen minun oli mentävä yleisen syyttäjän pakeille. Ja meillä oli nimilista meksikolaisista huumekauppiaista ja niin edelleen. Mutta syyttäjän viranomainen olen antanut tätä tietoa ja minulle vastattiin kymmenen päivän kuluttua. sanoen, että tässä ei ole mitään yhteyttä Sveitsiin. Sain vain neljän äh, rivin mittaisen vastauksen. Kukaan ei edes puhunut. Minulle pankki sai noin viisi sivua selitystä sille, miksi oli tultu siihen johtopäätökseen, että mitä nyt että Sveitsiin ollut. Ja sitten liittotason tuomioistuimessa otin esiin tapauksen, jossa yleinen syyttäjä mielestäni valehteli. Minulla oli Keimansaarten saarten työsopimus. Se tuli ensin vuonna 2016. Vasta se ei ollut oikeastaan aikaisemmissa oikeuskäsittelyissä esille. Ja sitten rahoitusmarkkinoiden valvonta, viranomainen tekee tutkimuksia, mutta minulle sanottiin, että näitä tutkimuksia ei anneta julkiseksi minun tapauksessani, joten lopulta ei minkäänlaista tutkintaa Julius Berlin tai sen edustajien tai sveitsiläisten asiakkaiden osalta. Pahoittelen, herra Elmer. Me olemme nyt jo kahdeksassa minuutissa. Pyydän teitä vähän nopeuttamaan puhettanne. Seuraavaksi nähdään oikeudellisia syitä lähteä offshore-toimintaan. Voidaan osoittaa, että järjestelmä tai syyttäjä, joka ei tutki esimerkiksi, jos toimitaan Denverissä esimerkiksi, niin koskaan ei lähdetä tällaista oikeuskäsittelyä toteuttamaan. Ja televiestinnän osalta on myöskin ollut ongelma Bermudan osalta – Eli niin, että käännettiin puheluita ja niin edellään Sveitsiin, jotta voitaisiin antaa sellainen käsitys, että toiminta oli Bermudasta käsin. Ja nyt sitten tämä verouudistus, me puhuimme niistä järjestelmistä, joista oli päästävä eroon, mutta mielestäni Sveitsillä on nyt uusia toimia. Meillä oli tämä patenttiboksi ja kantoneilla on tiettyjä kannustamia tutkimuksia ja kehityksen osalta. Ja voidaan esimerkiksi vähentää kantonin tason tai alueveroa. Sen nähdään sen merkitys tästä valtiovarainministeriön asiakirjasta yritysten verotasot vähenevät. Geneve esimerkiksi 24 prosenttia, se laskee 13. Geneve on rahoituskeskus ja hyödyke kaupan myös. Ja Basel esimerkiksi myös aikaisempi keskus. Eli se, mitä tästä nyt nähdään, on, että veroprosentit laskevat sellaiselle tasolle, että voidaan edelleen houkutella yrityksiä ja pitää niitä yrityksiä siellä, joihin OECDstä kohdistuisi reilumman verotuksen vaatimuksia. Me puhumme nyt osapuolista. Tässä nähdään, mitä perheeni on joutunut kärsimään. Minä olen kärsinyt paljon – kiristystä, mustamaalaamista ja niin edelleen. Lopulta voitin tapauksen tuomioistuimessa, joka kohdistui lehteen, joka kirjoitti minusta tällaisen mustamaalaus kampanjan kärsin posttraumaattista stressiä. Minun tyttäreni yritti itsemurhaa, koska hän tunsi niin paljon painetta syyttäjien ja etsivien osalta. Ja sitten vaikutusta vielä perheeseeni. Veljeni on poliisin palkkalistoille ja hän sanoi, että hän ei voi puhua minulle, koska hänen asemansa on uhattuna. Ainoastaan sitä varten, että hän on veljeni. Tällainen noita vain on edelleen siis Sveitsissä mahdollista. Se kohdistuu väärinkäytösten paljastajiin Sveitsissä. Olen edelleen aktivisti, taistelen edelleen pelottomasti ja toivon, että 10. päivä lokakuuta – voin haastaa korkeimman oikeuden julkisesti kommentoimaan Sveitsin pankkisalaisuutta. Kyse ei ole enää minusta, minun tapauksestani, vaan pankkisalaisuudesta Sveitsissä. Kiitos oikein paljon, Rudo Felmer. Andreas Frank, olkaa hyvä. Okay, maybe I'm starting before... Okay. So I'm, as, as explained... Niin kuin täällä kerrottiin, minä en ole sveitsiläinen, vaan saksalainen. 1970-luvulla minun siirrettiin New Yorkista Sveitsiin ja olin siellä muutaman vuoden, joten minulla on kokemusta käytännöstä. Minä olen hyvin käytännöllinen ja tavoitteisiin tähtävä, mikä näkyy esityksestä, niin me puhumme nyt olemassa olevista neuvotteluista, Puitesopimukset, joka pitäisi korvata kahdenväliset sopimukset – Sveitsillä on selkeä strategia. He eivät halua tällaista tapahtuvan ennen Brexitia ensi vuoden maaliskuussa, koska he haluavat jatkaa tällä tavalla, että he poimivat rusinat pullasta. Sama koskee haitallista verotusjärjestelmää. OECD on arvostelusta vuosien ajan ja nuokin neuvottelut ovat törmänneet seinään, eivätkä jatku silloin, kun sveitsiläiset eivät halua päättää asiasta, he kysyvät kansalaisilta ja siihen menee aikaa ja voivat olla varmoja siitä, että he saavat sitten oikean päätöksen kansan tekemänä. Että no, Sveitsissä perusajatus on se, että syödään, saadaan kakkuja ja syödään se. Eli he haluavat saada kaiken, mikä heitä palvelee. Sveitsillä on historia siinä, että se jättää täyttämättä lupauksia ja sopimuksia. Annan esimerkin tästä, kun oli tämä UBS eh, syytesopimus, silloin Sveitsi lupasi, että tulisi käyttöön tällainen puhtaarahan politiikka. Siitä sitten luovuttiin puolitoista vuotta myöhemmin. Ja kun puhumme FATKasta ja OECDn automaattisesta tietojenvaihdosta veropäätöksistä – joka on Sveitsin pankkisalaisuuden loppu, niin kuin näitä tämä jatkuu, on helppoa vain mm, siirtämällä tuo hyöty, varsinainen omistaja sitten toisen lainkäytäntöalueen sisälle. Eikä Yhdysvaltain kansallista tulee Bahaman kansalainen, kaikki tiedot lähetetään Bahamalle ja siellä nauretaan sille – ja nämä tiedot sitten nä- päätyvät roskakorin ikään kuin mitään ei tapahtuisikaan. Mitä tulee sitten tie, tietoihin, niin edelleenkin Sveitsi on se, jolla on eniten tällaista rahoitussalaisuuksien ylläpitoa. Sillä on suurin offshore-keskus. Sanoisin, mitä sanoin, kun me Sveitsin osalta oli tällainen komitea, sanoin silloin jo, että Sveitsi pysyy kaikkien veroparatiisin offshore-rakenteiden ja haitallisten salailujärjestelmien äitinä. Kaikki, kaiken vahvistaa OECDn raportti tältä vuodelta. Siinä kerrotaan koko tarina ja uskoakseni meidän ei tarvitse nyt etsiä yksittäisiä tietoja. Raportissa on sanottu, että Sveitsiin täytyisi suojella paremmin äh, väärinkäytösten paljastajia lopettaa eh, rahanpesu. Tämä on uusi OECD kanta. Ne, jotka toimivat Sveitsissä, jotka ovat mukana eh, veron rahanpesussa, heitä pitäisi köytää tiukemmin. Ja, ja mitä eh, väärinkäytösten paljasta herra Elmar sanoi tässä, he veron väärinkäytösten paljastajia kohtaavat syytöstoimet. Tämän on OECDkin siis todennut, tämä on hyvin paljastava raportti, eikä tähän syntynyt mitään reaktiota. Tämän, tässä on siis se malli siitä, miten voidaan huijata tätä automaattista tietojenvaihtojärjestelmää muuttamalla eh, varsinaisen omistajan identiteettiä. Tässä on toinen taulukko, joka kertoo siitä, että jos se haluta jos ei pidetä viestistä, niin surmataan viestin tuja ne, jotka arvostelevat tätä haitallista salailua tai siihen liittyviä, sitä, liittyviä rikoksia, heitä kohtaavat e, eri tahojen toimet, lainsäädäntö, toimeenpaneva taho, samoin kuin myöskin tuomioistuinten taho. Vuonna 2016 esimerkiksi sveitsiläiset äänestivät Ruots, Sveitsin tiedustelulain muutamista, mikä mahdollistaa sen, että Sveitsin salainen palvelu <clears throat> voi nyt pyrkiä jäljittämään väärinkäytöksen paljastajia kautta maailman ja kerätä sitä tietoa. Meillä on Saksalla tapaus, jossa he olivat tunkeutuneet jopa Saksan valtiovarainministeriöön. Sveitsin herjausta koskeva lainsäädäntö jotakin hyvin mielenkiintoista. Sitä käytetään arvostelijoiden vajentamiseen Sveitsissä ja kautta maailman koska tämä lait, lait ovat hyvin tiukkoja. Miksi eh, todistustaakka ei ole eh, puolust, eh, se on puolustajalla, ei ole sillä, joka, jota syytetään tästä. Ja tämä koskee myöskin siihen, että pelotellaan toimittajia ja väitösopalasta paljastajia. se vaikuttaa myöskin EUn yksiköihin ja se vaikuttaa myöskin siihen, miten suhtaudutaan eh, näihin tietoihin, joita paljastetaan varsinaisista omistajista. Miksi, jos halutaan paljastaa se, kuka on varsinainen omistaja jonkin yrityksen tapauksessa, jos saattaa olemaan sveitsiläinen, tämä voi johtaa siihen, että Sveitsissä joutuu eh, syytteeseen siitä, että on herjannut tätä henkilöä. Tässä jotakin komission tulisi tehdä. Uskon, että minun hallitukseen tekee jotakin suojellakseen näitä raportoivia yksittäisiä päällikköjä ja myöskin niitä ihmisiä, jotka joutuvat antamaan työtyä tietoa näistä rekistereistä koskevat varsinaisia omistajia. EU-jäsenvaltiot sovelta panevat toimeen Sveitsin tuomioistuimen lainsäädäntöä, jossa tuomion Saksassa tai Euroopanissa tapahtuu samalla tavoin. Tämän täytyy loppua. Meidän pitää ottaa Yhdysvaltain mallia, Obaman aikana synnyttä mallia, jossa todettiin, että ei tunnusteta esimerkiksi brittien herjauslainsäädäntöä, koska sitä käytettiin samalla tavalla tällaisen mitään herjausturismiksi. Ei voi olla niin, että sy- vedetään syytteeseen, joka arvostelee sinua. Nyt näyttää siltä, että jos menee Sveitsiin ja tekee näin, niin silloin se voi, olla, voi myöskin varmistua siitä, että arvostelu loppuu. Yksi asia vielä on hyvin tärkeä. jos haluaa paljast- salailla rikoksia ja estää ohjausta. Tästä herra Elmar jo puhui hiukan. Sveitsissä vastuuviranomainen rahanpesun torjunnassa on niin sanottu itsesääntelyorganisaatio, joka on, joka on yhteisö, jossa on vain jäseniä, jotka maksavat jäsenyydestä. Minulle kävi samalla tavoin. He suojelevat jäseniään – kaikin keinoin. Jopa luottamuksellinen tieto, joka annetaan näille, näille SRO-organisaatioille, sen jakavat jäsenet keskenään ja se voi kääntyä tällaista väärinkäytössä paljastajaa vastaan, koska oli luottamusta raportoivien yksiköiden ja SROn välillä. Tämä johtaa siihen, että en hyvin vähän ohjausta, mikä johtaa siihen, että houkutellaan erilaisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi kryptovaluuttayhtiöitä. Tsukin kantooni pitää itseään maailman virtuaalisen valuutan laaksona. Myöskin Laksa Litvoilla on puhuttu tästä ja myöskin, ja myöskin Yhdysvaltain IRSn päätutkija katsoi, että nämä kyber, kybervaluutat ovat suuri uhka, koska niiden kautta voidaan siirtää varoja edestakaisin ilman, että on pankkitiliä. Ja tämä äh, on sellainen ilmiö, jonka johtaa siihen, että Sveitsi käyttää tätä uutta teknologiaa salatakseen äh, laittoman rahan, koska muita keinoja ei ole. Ja yhteydenomaisesti minä ehdottaisin, että kun ajatellaan, mihin, miten vähän on tapahtunut edistystä haitallisten verokäytänteiden osalta EUn valtioviranomais, valtio, tulisi siirtää Sveitsi harmaalta listalta mustalle listalle, joka koskee niitä veroalueita, jotka eivät harjoita yhteistyötä. Ajattelen myöskin rahanpesun torjuntaan liittyviä puutteita Sveitsissä, mitä OECD on nähnyt – se pitäisi katsoa maana, jolla on strategisia puutteita rahanpesun vastaisessa toiminnassa ja myöskin terrorismin rahoituksen torjunnassa. Yhdys, Euroopan unionin täytyy pelata kovaa peliä Sveitsin kanssa, koska muuten 10-20 kuluessakaan ei saada mitään tuloksia. Muistakaa se, että syödään kakku ja siitä huolimatta kakku pidetään. Kiitos. Frank, thank you to all speakers. All... Kiitos. Frank, kiitos kaikille puhujille. Tämä ei ole kovinkaan valoisa kuva. Nyt lähdetään keskusteluun. Meillä on vain puolisen tuntia aikaa, joten neljän minuutin aika minuutti kysymykselle ja maksimissaan kolme minuuttia vastausta varten. Aloitetaan yhteisesittelijöistä. Edustaja Lydmeijer. Thanks guests for coming. Kiitos Peter, kiitokset vieraille. Esitän kysymykseni komissiolle. Olin panavaliokunnan kanssa Sveitsissä, olen tietoinen tilanteesta. Me, me ainoastaan me havainneet, vaan myös Task Force havaitsi, että tilanne ei ole hyvä vedonomaisesti. niin sanktiot eivät ole riittävät, mitä rahanpesuun tulee. Ne eivät estä sitä, ne eivät johda muutoksiin ja ehkä ne ähm, katsotaan ikään kuin bisnesmaksuiksi. Sitten äh, näistä siirroista ei raportoida. Äh, due diligence-periaatteen kanssa on myös ongelmia. Joten haluaisin kysyä komissiolta, onko havaittavissa äh, parannusta vai onko tilanne pysynyt samana? Sitten se, mitä herra Frank sanoi, mikä Sveitsin kanta pitäisi olla tämän rahanpesun listan suhteen. Uh, sitten olemme kuulleet, että USAn uh, viranomaiset eivät ole tyytyväisiä Sveitsin pankkiohjelmaan. Siellä uskotaan, että kuitenkin, että Sveitsi tekee riittävästi riittävästi ähm, veronmaksajan näkökulmasta. Eli mikä tässä on yhteistyön taso Sveitsin pankkien ja Euroopan viranomaisten välillä verrattuna sitten Sveitsin ja äh, USAn viranomaisten välillä? Kiitos, Elkis, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Niedemäjä tästä kysymyksestä. Pahoin pelkään, että pystyn vastaamaan ainoastaan osittain tähän kysymykseen, koska – Minun pitäisi muistuttaa siitä, että tulin taksun eli veroa viranomaisen puolelta oikeastaan, joten en voi kommentoida rahan osiota, jonka mainitsitte. Ja yhteistyötä sillä saralla. Voin kuitenkin sanoa, kun puhutaan tiedon vaihdosta, kuten lyhyessä alustuksessani sanoin, uudistettu sovittu pöytäkirja on sovittu vuonna 2014. Se on astunut voimaan ja ensimmäiset tiedonvaihdot toteutuivat viime kuussa. Järjestelmä siis toimii sellaisenaan, mutta en voi kertoa täällä ja nyt, miten hyvästä laadusta on kyse, kannattaako tätä työtä tehdä, saadaanko tietoa riittävästi, koska se mitä meidän pitää tehdä on, että analysoidaan vaihdetun tiedon – substanssi, mutta siihen ei ole ollut vielä aikaa, joten en pysty kattavaa vastausta antamaan tiedonvaihtoon liittyen. Niin en ole ihan varma, kysyittekö harmasta listasta. Kyllä, niin samantyyppinen vastaus. Tämä on kyllä minun vastuualaani, niin, mutta en pysty antamaan lopullista vastausta siitä yksinkertaisesta syystä, että verouudistuslainsäädäntö on saatu päätökseen vasta viime viikolla. Periaatteessa käytännössä säännöissä on sellainen kohta, että me emme luonnosteluvaiheessa puutu asiaan, vaan nyt odotetaan Sveitsin viranomaisilta, että saadaan hyväksytty lainsäädäntö. Alustavia tekstejämme tutkimme arvioi kahdesta syystä. Ensinnäkin tämä on kolmannen maan tehtävä luoda suvereenisti uutta lainsäädäntöä, joten komission tai yhteisryhmän tehtävä ei ole puuttua tähän prosessiin. Ja toiseksi on tiedätte varmasti paremmin kuin minä sen, että lainsäädännössä tapahtuu poliittisista kompromissisyistä usein viime hetken muutoksia, joten olisi turhaa puuttua liian aikaisemmin. Ja tästä syystä ainoastaan hyväksytty lainsäädäntö otetaan yhteisryhmän käsittelyyn, joten pahoittelen, että joudutte odottamaan, kunnes saamme lopullisen ajankohtaisen tiedon sveitsiläisiltä kollegoilta. Thank you. Kiitos. Katsotaan siis. Jeppe Kofod, yhteisesittelijä. First for the commission briefly. Niin, aivan lyhyesti komissiolle. Voitte sanoa mitään tiedon laadusta, jota saatte Sveitsiltä. Et voi sanoa siitä vielä mitään, mutta kun voitte, niin kertokaa meille, koska kun meillä on sopimus Sveitsin kanssa, minä olin sen osalta parlamentin äh, esittelijä, niin oli aika utelias asiasta. Voisitteko myös analysoida sitä, kiertävätkö he velvoitteita vaihtaa tällaisia rahoitukseen liittyviä tietoja. Pankit ja rahalaitokset voivat tätä kenties voidaan käyttää, koska saattaa olla EUn kannalta tärkeää tietää, rikkovatko he, jos ei sopimuksen kirjainta, niin sen henkeä ainakin. Sitten näistä väärinkäytösten paljastajista. Annoitte minusta hyvin äh, selvän kuvan siitä, miksi tarvitsemme parempaa väärinkäytösten paljastajien suojelua. Haluaisin kysyä, mitä me voimme tehdä? Onko jotakin, voimme sisäll- mitä voimme sisällyttää sopimuksiin, jonka meillä on Sveitsin kanssa? Se, että on olemassa jokin tietty vähimmäistandardi väärinkäytösten paljastajien suolimiseksi, silloin kun on kysymys immuniudesta tai oikeudellisiin toimiin Pitäisikö kehittää jotain standardeja, joita voitaisiin käyttää väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi? Meillä oli äskettäin tapaus Tanskassa Danske Bankin kanssa, ja siellä väärinkäytösten paljastajat, eh, eräs seistä oli Iso-Britannian kansalainen, hän pelkää omaa turvallisuuttaan, koska hän pel- paljasti eh, rahanpesua, joka on yhteydessä FSB, eh, Venäjän salaiseen palveluun ja Putinin perheeseen. Ja pankki paljasti tällaiset tietoja. Tällä voi olla todellakin hyvin vakavia vaikutuksia verenkäytöksen paljastajan tällaisella toiminnalla. Voisitko sanoa, mitä EU voisi tehdä, ei pelkästään EUn sisällä, vaan myöskin ulkoisesti, jotta suojellaan ja jotta pakotetaan siihen, että tulee parempaa suojelua? What the EU could do. Uh Se, mitä EU voisi tehdä. Se on aika yksinkertainen tehtävä. Olin Serbiassa ja kuulin sieltä laista liittyen väärinkäytösten paljastajiin. Ja tämä on oikeastaan tällainen copy-paste-kysymys mielestäni. Serbiassa on syyttäjiä, koulutettu myös tuomareita – käsittelemään väärinkäytösten paljasta ja pohjautuen tähän lainsäädäntöön ja se on ollut suuri menestys. 30 tapausta on ollut ja 27 tapauksesta ähm, tuomioistuin on päättänyt jo heti toisena tai kolmantena päivänä suojella väärinkäytösten paljasta, ja eli lainsäädäntö on olemassa, joten suosittelen, että tarkastelisitte sitä, ehkä kopioisitte sen. Stephen Cohen uh, USAsta on myös työstänyt tätä lainsäädäntöä, joten se on todella uh, hyvä sellainen. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Komission jäsen tai komission edustaja. Voisinko kysyä, kun sanoitte, että aiotte tutkia Sveitsistä saatavaa tietoa, sen laatua – No minä olisin halunnut kysyä, voitteko olla varma, ettei kierretä tuota velvoitetta, tiedon vaihdon velvoitetta, että saadaan sellaista tietoa, joka on EUlle hyödyllistä, koska näin kuulimme, että he tekevät uusien järjestelmän luomien kautta. Eli analysoitteko myös tuota ja haluaisimme tietenkin parlamenttiin tuon kertomuksen. Understood it as a comment. Ymmärsin sen vain kommenttina. Olen pahoillani. Minä vien tämän viestin toki eteenpäin, mutta teidän täytyy tietää, tiedonvaihto tapahtuu jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, eli yhden maan pankki ja sitten toisen. Eli komissio ei suoraan saa teknisiä yksityiskohtia. Sitten kun jäsenvaltiot ovat vaihtaneet tietoja, niin sitten me analysoimme tietojen laatua ja onko siellä puutteita. Mutta toki minä voin viedä viestiä eteenpäin, sitten tulemme raportoimaan teille tästä, mitä laatuun tulee ja siihen, että, että kierretäänkö näitä sääntöjä. Please. Edelleen ihan lyhyesti pyydän. Uh, automatic information exchange. Tästä automaattisesta tietojenvaihdosta minä olen käytännön ihminen. Tiedonvaihto toimii vain, jos asiakas on avannut tilin omissa nimissään. Silloin voi tietää tästä, mutta jos on yhtiö jossakin, joka käyttää erilaisia nimiä tai sihteereitä tai tai yhtiön johtaja, siis vaikka yhtiöllä on 20 000 pääoma ja hän on yhtiön johtaja, joten tämän henkilön takana ei ole yhtään mitään. Ja tässä mielessä automaattinen tiedonvaihto on alkua, mutta se koskee enemmänkin tai johtaa siihen, että tavallinen Matti Meikäläinen maksaa laskut. Jos yritykset ovat muuttaneet tietysti. meillä on ollut aikaa luoda offshore-rakenteita, joilla voidaan peittää varsinainen omistaja. Thank you. Uh, Kiitos. Oh, I'm sorry. I have seen physical... Minä olen nähnyt fyysisiä asiakirjoja, joissa sveitsiläinen pankki on pessyt rahaa tällaisen pesyn identiteetin kautta. Eli jos halutaan jolla ei yhdysvaltalainen lähdetään Hongkongin kolmen yrityksen kautta ja sitten palataan niin, että ei ole mitään yhteyttä varsinaiseen omistajaan. Erona normi bisnekseen. Tässä maksut ovat monta sataa prosenttia korkeammat, mutta kyllä pankki tasan tarkkaan tietää, mitä tekee. Tämä tehdään ihan tietoisesti tahallaan. Tämän valtavaa bisnestä. Kyse on tietenkin ainoastaan suuremmista toimijoista, muiden ei kannata tähän lähteä. Toinen asia, mittapäivin liittyen huhtikuussa 2017 rahanpesulainsäädäntöä muutettiin, jotta kunnioitettaisiin neljättä rahanpesudirektiiviä. Raportoivien yksikköjen on hyvin hankala toimia, jos nimet päätyvät tuomioistuimeen rikosoikeudelliseen käsittelyyn. Ja sitten muutetaan tilannetta niin, että nimiä ei enää anneta, pidetään niitä sitten salaisina. Siksi väärinkäytösten paljastajat ovat niin tärkeitä, koska he ovat siellä yrityksen sisäpuolella. Kiitos paljon, edustaja Rosati. Yes, this is all very interesting and, uh, and... Tämä on hyvin mielenkiintoista ja meidän täytyy katsoa tätä tilannetta uudestaan, siis suhteita EUn ja Sveitsin välillä, kun on kysymys yhteistyöstä rahanpesun kysymyksissä ja veron kiertämisen kysymyksissä. Tämä on suorastaan järkyttävää, mitä tässä juuri kuulin, siitä, miten Sveitsi kiertää olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä, jotka sopimuksessa on, jotka se on tehnyt EUn kanssa – meidän pitää kyllä katsoa tätä lähemmin. Nyt sitten kysymyksiin pikaisesti. Me kävimme Latviassa äskettäin. Ja Latvia nyt ABLV-skandaalin yhteydessä on tunnettu se, että Latviassa on ollut paljon rahaa, joihin on siirretty tileille, jotka e-, kuuluvat ihmiset, jotka eivät asu Latviassa. Ja nämä on sitten siirretty muualle sieltä eteenpäin. Latvia ei ollut lopullinen kohde näille rahoille. Kanssa on kolme, neljä veroaluetta, joihin siirrettiin näitä varoja, oli muun muassa Sveitsi. Joten Venäjältä ja IVY-valtioista kulki paljon rahoja, jotka kulkivat Latvian pankkijärjestelmän kautta, ja sinne hyödyttiin aika löysästä valvonnasta – ja rahat sitten lähetettiin edelleen Sveitsiin. Haluaisin kuulla, mitä ajattelette tästä, onko tämä totta? pystytkö arvioimaan sitä, minkä suuruusluokkainen tämä, nämä, minkä suuruisen nämä rahansiirrot olivat? Sitten lainsäädäntöpaketti, joka koskee verotusta, joka koskee digitaalisia yrityksiä. Yksi niistä on ehdotus, jolla otettaisiin lyhyen tähtäyksen verotustoimia – jotta voitaisiin tehdä jotakin näille digitaalisille yrityksille ennen kuin OECD lopulta saa aikaan yhteisen kannan, mikä ei kovinkaan todennäköistä. Haluaisin kysyä teidän ajatustanne, kantaanne siihen, miten Sveitsin hallitus <clears throat> tulee, reagoisi tähän ja mikä rooli sillä on OECD, OECDn foorumeilla. Tukeeko se tätä ajatusta vai onko se sitä vastaan? Thank you. So on the first question... Kiitos. Kuka haluaisi vastata ensimmäiseen kysymykseen? Okay, so Mr. El- Selvä. Rudolf Elmer ehkä tästä, miten suuresta kysymyksestä on kyse, ja sitten erikseen rahanpesusta. There are only, only some indications. Vaan joitakin viitteitä, mutta mitä yksityiseen pankkisektorin tulee, niin se kukoistaa Sveitsissä, joten voi vain olettaa, että jotain on tekeillä. Enempää en oikeastaan voi sanoa, mutta on viitteitä, on siitä, että Sveitsillä menee hyvin, mitä pankkiteollisuuteen tulee. Puhun tässä nyt isoista pankeista, en pienistä. On, on, Entä oliko kantoja siihen, mikä saattaisi olla hallituksen kanta digitaaliseen verotukseen? Kenties komissio. En ole asiantuntija tuolla saralla, mutta yksityisemmin tiedostani sanoisin, että OECDn keskusteluissa otetaan, sanoisinko, varovainen lähestymistapa siinä mielessä, että kaikki on analysoitava hyvin tarkkaan – Anteeksi? Kommentti ilman mikrofonia. Niin, enempää en tiedä. Pahoittelut. Thank you. Kiitos, herra Frank. These competent authorities. Minä selitin, että nämä viranomaiset eivät, tai ne, se ei toimi, tämä järjestelmä ei toimi, ne ei kuulu toimia. Ja tieto, jota näiltä viranomaisilta saa, niin se ei ole kovin luotettavaa. Pitäisi olla suora pääsy tietoihin, eikä tässä pitäisi mennä toisten kautta, jossa tietoa suodattetaan. Olen nähnyt tapauksia esimerkiksi Danske Bank, IGM ja muut pankit. Ja jos, no, tässä on ongelma EU-ssa, johon olen viitannut vuosien ajan. Me emme käsittele jäsenvaltioita kolmansina maissa, niin kuin meidän pitäisi tässä yhteydessä. Ja ainoa ratkaisu olisi, no, komissio oli mukana perustamassa tätä task forcea. Ehkä meidän pitäisi tässä arvioida komissiota eikä jäsenvaltioita ja sitten saamisen tässä aikaiseksi yhteisiä standardeja. Kiitos. Petä Simon. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun seitsemän kansallisläsnä olevasta osaa saksaa ja kaikki kolme asiantuntijakin puhuu äidinkielenä saksaa, niin päätin, että minäkin nyt puhun saksaa. Ja kysynkin Elmarilta ja herra Frankilta sekä mitä te nyt meille kerroitte tänään. Ja juuri tämä viimeisin kommentti herra Frankilta oli mielenkiintoinen, niin mitä pohjimmiltaan kaikki instituutiot on rakennettu niin, että tämä ei toimi. Se on todellakin luotu sillä tavoin, että eivät toimi. Mutta mitä te, ajatellen monivuotista kokemustanne Euroopan unionista, mitä, minkä neuvon te antaisitte, mitä, eh, millä tavoin voitaisiin luoda painetta niin paljon, että saataisiin aikaan toimivia viranomaisia – ja sitten kysymys komission edustajalle herra Kyselille. Minä en nyt oikein käsitä sitä, miksi Sveitsin kanssa ollaan näin ymmärtäväisiä. Sanotte, että on lakiluonnos ja sitten katsotaan, mitä siitä seuraa sitten, mikä on lopputulos. Mitä tulee veroparatiisilistoihin, niin että ennen kuin niitä sitten lukkoon, Jersey Cansi ja brittiläiset neitsesaaret niiden osalta lyötiin asia lukkoon siltä on sitten ratkoi, se pitää sitten vuoden 2012 loppuun mennessä. Miksei me tee mitään samankaltaista Sveitsin kanssa? Me vuosien ajan vain kierrämme tätä asiaa. Miksi ylipäätään meidän, teidän pitää odottaa, onko niin, että jokin laki, joka syntyy vastaan meidän käsityksiämme, miksi ette lähde liikkeelle vallitsevasta tilanteesta ja sano, että vuoden lopussa ne laitetaan listalle, ja jos Sveitsi sitten pistää jonkin lainsäädännön liikkeelle, joka voisi perusteluna olla sitten sille, että Sveitsi otetaan pois luettelta. Miksi ei voida toimia niin päin? Mr. Frank. Kiitos. Herra Frank on Switzerland, the right forum would, you, would be the... No, äh, task Force-ryhmä äh, olisi tässä nyt oikea painostustaho. Eli sitä kautta voitaisiin saada tietoa Sveitsistä, koska tässä loukotaan 40 plus 9 suositusta, eli tämä on oikea foorumi toimia. Ja omasta kokemuksesta voin sanoa vuosina 2009-2010 tuin tätä työryhmää. Ja kuulin, että on mahdollisuuksia, mutta ihmisille täytyy puhua, täytyy nostaa puutteet esille. Ja sitten tällä foorumilla tämä task force voi hoitaa tämän kysymyksen. Meidän täytyy arvioida Sveitsiä ja meidän täytyy todeta, että se ei pidä kiinni säännöistä ja sen tulisi olla mustalla listalla. Kiitos. Kiitos. Mitä Yksi keskeisistä kysymyksistä mielestäni on verokilpailu, haitallinen verokilpailu, joka vain lisääntyy. Syyrihin ministerin mukaan pari päivää sitten sanottiin, että Syyrihin yritykset maksavat satoja miljoonia lähemmän veroa. Siksi, että lähdetään koko ajan kilpailemaan alhaisemmilla verotasoilla. Ja siis näiden verotoimien kautta, joita on suunniteltu käytettäväksi. Jos vastatoimista puhutaan, niin pitäisi katsoa esimerkiksi tutkimus- ja kehityskustannuksia. Eli mitä voidaan sallia, mitä voidaan pitää tutkimuksen ja kehityksenä. Tuohon liittyy paljon joustavuutta. Suurten toimijoiden pitäisi tässä toimia vastuullisesti ja myöskin huolehtia siitä, että on selkeät suuntaviivat. Mitä voidaan tehdä näiden vastatoimien osalta, kun EUn puolelta tiedetään esimerkiksi, mitä tutkimus- ja kehitysvaroihin voidaan laskea. Omalta osaltani uskon kyllä, että Sveitsi kuuluu mustalle listalle nykytilanteessa. Pitäisi pohtia jopa sanktioita mielestäni. Puhuttiin amerikkalaisista ja siitä, miksi amerikkalaiset olivat niin myötämielisiä. Credit Suissein osalta esimerkiksi maksettiin amerikkalaisia asiantuntijoita valvomaan, mitä pankissa tapahtui. Eli heidän asemansa on paljon parempi, mutta uskoisin kuitenkin, että Eurooppa voi toimia samoin, vaikka ei valvota Yhdysvaltain dollareita, vaan Yhdysvallat valvovat, mutta tarvitaan siis dollaritili, jotta voidaan tehdä maksuja dollareissa, joten Yhdysvalloissa painostetaan kovasti, sanotaan pankille XY tai Z, että maksuja ei voida Yhdysvaltain dollarissa enää tehdä ja silloin pankki kuolee. EU on pohdittava sitä, että jos Sveitsi ei noudata, niin ajateltaisiin tuon tyyppisiä sanktioita. Pahoittelut, että joudun tämän sveitsiläisenä sanomaan. It's the truth. Mutta tämä on totuus. Ja tilanteen on muututtava. Ja monet sveitsiläiset uskovat ja ajattelevat, samoin kuin minä. Me emme ole tyytyväisiä siihen, mitä Sveitsissä tapahtuu. Kiitos, komissio. Edustaja kysyi saksaksi. Saan varmasti vastata saksaksi, herra puheenjohtaja ah, täällä saa puhua mitä tahansa, no minä vastaan saksaksi. Niin edustajat, te kysytte, miksi me olemme niin äh, ymmärtäväisiä. Keitä te tarkoitatte tällä me? Aluksi kysyisin tällaisen, esitän tällaisen toimivalta kysymyksen selväksi. tekin se selväksi, mitä tällä alueella haitallinen verokilpailu, sillä alueella EUlla ei ole omaa toimivaltaa. On olemassa niin sanottu käytännessääntö, jossa jäsenvaltiot keskenään ovat ilmaisseet olevansa valmiita toimimaan niin, että tällaisessa tällaisella vertaispainestuksella ne pyrkivät vähentämään tällaista haitallista verokilpailua. Ja komissiolla on tekninen rooli. Me olemme sellainen taho, joka auttaa tässä. Miksi tämä etenee näin hitaasti? Nehmen Sie die nicht drauf? Ja, das, das will ich ja gerade. Tehän te testys listoista, miksi te ota Sveitsin listalle? No, mutta tämä oli se hitauskysymys. Siitä yksinkertaista syystä, että Sveitsi on ilmoittautumassa valmis harjoittamaan yhteistyötä. Lista on maista, jotka eivät, veroalueista, jotka eivät harjoita lainsä yhteistyötä. Siis veroalit, joka eivät ryhdy harjoittamaan yhteistyötä. Ehkä tämä on ollut äh, virhe silloin, kun tämä lista on laadit, luotu, mutta ajatellen niitä veroalueita, jotka ovat siis ilmaisseet olemassa valmiita muutoksiin äh, siirtyäkseen hyvälle puolelle, ne eivät päädy tälle mustalle listalle. Ja Sveitsi on jo vuonna 2014 ilmaistu olemassa valmis tähän – en minä halua puolustella Sveitsiä, ei se ole minun tehtäväni, mutta periaatteessa Sveitsi vuonna 2016 ensimmäisen kerran sai aikaan tuloksia ja tuo laki kaatui sitten kansanäänestyksessä, ei tällaisia verotoimien vuoksi, vaan siksi, että väestö yleisesti ei ollut valmis hyväksymään vastarahoitusratkajärjestelyjä. Ja te voitte nyt sitten päättää, kenen äh, syy tämä nyt sitten on, mutta välittömästi tämän ensimmäisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen, kansanäänestyksen jälkeen Sveitsi jälleen ilmoitti olevansa valmis pitämään kiinni siitä, mitä se on luvannut. Ja he ovat nyt tehneet uuden lakiesityksen. Sveitsissä lainsäädännön myllyt jauhat hitaasti, se on yksi ongelma mutta periaatteessa Sveitsi harjoittaa yhteistyötä. Hitaasti kyllä, mutta se harjoittaa yhteistyötä. Ländern. Niin kuin pienissä maissa. Wird, das wird die... Mutta äh, käytännössä ryhmän vuoden lopussa tulee te- tekemään asiasta päätöksen. doch eine niin, mutta muille on asetettu aikarajoja. 2014. Siksi, että Sveitsi vuonna 2014 oli valmis muuttamaan asioita. He vapaaehtoisesti sitoutuivat ennen kuin lista oli olemassa. Tämä on nyt hiukan onnetonta, miten asiat ovat sujuneet, mutta 10. lokakuuta Rova Lapikorella on täällä. Hän on tämän sääntöryhmän puheenjohtaja. Voitte esittää samat kysymykset. Nimittäin päätöstä ei tee komissio, haluan tämän tehdä vielä kerran selväksi, vaan se ryhmä, joka vastaa tästä säännöstä. Ja se tulee arvioimaan tilanteen. Ja päätös tehdään ensi vuoden tammikuussa. Minä ehdottaisin, että esitätte kysymyksen Rova Lapikorellalle. Ymmärrän, että olette suuttunut. Ymmärrän sen. Wolf Klins Alde. Kiitos Wolf Klins Aldesta. Ich bin vor 30... Minä jatkan saksaksi. Minä olin 30 vuotta sitten Sveitsissä töissä ja, ja siellä ei peitelty sitä, että pankkisalaisuutta käytetään hyväksy niin, että tehdään tällaisia epämääräisiä kauppoja. Tämä koskee sekä Sveitsin kansalaisia että ulkomaalaisia. Ja Sveitsin rajan lähellä Saksassa on myös neuvottu, kuinka saksalaiset voivat sitten siirtää mahdollisimman hyvin rahojansa rajan ylös Sveitsiin. Tilanne on hieman muuttunut viime aikoina, mutta olen aika sokerattu, kun kuuntelin näitä asiantuntijoita, koska olen sitä mieltä, että ei tilanne ole täydellinen, mutta en uskonut, että tässä on kuitenkaan näin paha. Meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että tällainen muutos on kulttuurinen muutos ja tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Ja kuinka meidän pitäisi reagoida tähän? Tässähän otsikkona oli yhteistyö verotuskysymyksissä ja taistelu rahanpesua vastaan. Eli tässä on kaksi asiaa, eli verokysymykset ja rahanpesu. Mitä näihin verokysymyksiin tulee, niin tässähän on oikeastaan kysymys siitä, että siirretäänkö tässä rahaa veroparatiisiin ja onko meillä epäreilua verokilpailua. No, en nyt ole varma, että mm, täällä nyt on kaikki kunnossa EU-sakaan. Jos nyt katson täällä kanalsarjaa, Hollantia, Luxemburgia, Gibraltaria ja niin edelleen, Täällä on kyllä suuria eroja. Ja Sveitsi kuitenkin tällaisena, sillä on osavaltioita, niin siellä on tietysti erilainen tilanne. 14 vuoden ajan me olemme yrittäneet saada yhteistä verokantaa aikaiseksi, mutta emme ole onnistuneet tähän päivään mennessä, emmekä varmasti onnistu siinä tulevaisuudessakaan. Eli meillä nyt on aika huonot kortit käsissämme, enkä me tässä, emmekä oikein voi syyttää toisia. No, mitä rahan pesuun tulee, no ei tilanne siinäkään ole kovin paljon parempi. Me puhumme täällä rahan pesusta finanssisektorilla ja pankkisektorilla, mutta mehän tiedämme, että rahanpesu koskee myös huumeita, taidetta ja niin edelleen. Ja näillä sektoreilla, jos nyt ajattelen Saksaa, niin siellä todellakin äh, kerätään miljardis, miljardeja näiden kanavien kautta ja rahaa pestään. Ja tähän mennessä ei ole pystytty määrittelemään äh, tätä ja julkistamaan tietoja ja taistelemaan sitä vastaan. No, olen samaa mieltä, meidän täytyy tehdä jotain Sveitsin suhteen, mutta mitä meidän tulisi tehdä? Nyt vaikuttaa siltä, että taloudellisesta näkökulmasta Sveitsi on riippuvainen EUsta ja se ei voi toimia taloudellisesti eikä kehittyä ilman EUta. Eli meidän pitäisi tässä käyttää kahdenvälisiä sopimuksia hyväksemme ja sanoa, että jos siihen päivään mennessä ei ole tapahtunut parannusta, niin sitten mm, nämä sopimukset eivät enää ole voimassa. Ja ei nämä pyynnöt ja listat varmasti auta mitään. Se on liian vähän. Meillä täytyy olla samanlainen tapa toimia kuin mitä USA teki pankkisalaisuuden suhteen. Se toimi hyvin. Eli meillähän on yli kahden kahdenvälistä sopimusta. Olisiko se yksi tapa harjoittaa painostusta? Eli jos ei tehdä yhteistyötä, niin sitten nämä sopimukset eivät enää ole voimassa. Elma. Ja. Elma. To make pressure niin painostaminen on yksi tapa. Mutta uskon kyllä, että tarvitaan myös suuntaa ja neuvonantoa. Esimerkiksi niin, että sanotaan, että yrityksen tuotto on verotettava, tuottaa on verotettava 20 prosenttia kaikkialla Euroopassa. Tämä voi olla 20 prosenttia tai 15, mikä tahansa luku mutta sen alla on kyse ha- haitallisesta verokilpailusta. Tuo ei ole mitenkään roskaa mielestäni, vaan tämä on ihan selkeä sääntö tai suositus. Ja silloin voidaan osoittaa, mitä odotetaan, oletetaan tapahtuvan. Jos mennään alle 20 prosentin, 5-6 prosenttia vaikka, niin silloin voidaan lähteä toimiin. You, will never succeed. Mutta ei koskaan onnistu tuon täytäntöönpano EU-ssa. Jäsenvaltiot pitävät kiinni siitä, että jäsenvaltiot voivat suverenisti päättää verotuskysymyksistä, joten lähitulevaisuudessa ei ole mahdollista luoda tällaista yhteistä yritysverotustasoa 27 jäsenvaltion EU-ssa. Tuo ei tule kuuloonkaan. Apple, Apple. Apple esimerkiksi sai sakot, koska Irlannissa ei maksettu riittävästi veroja. Ja sitten siirrettiin toimet Irlannista Göetsiin. Siellä on niin paljon alhaisemmat verot. Me esitämme, että meillä on ratkaisuja, mutta EU-ssa olemme yhtä huonoja toimijoita tässä, kun Sveitsiin me edenneet yhtään. Kiitos. David Coburn, haluaisitte käyttää puheenvuoron? Sorry, Sven. Oh, Sven. Ai anteeksi, Sven ensin. Sorry. Anteeksi, sorry, Älä nyt valita että sitten kuitenkaan, että sä sinä puhua Että... I was only kidding. Uh, Vitsailin vaan. Minäkin haluan puhua Saksaa, kun moni tällainen puhuu Saksaa tässä salissa. Ja sitten ymmärretään varmastikin paremmin kysymykseni koskevat, ovat ennen kaikkea komission edustajalle. Vuodesta 2006 eu komissio pyrkii saamaan pois sellaisia toimia, jotka ovat itse asiassa haitallista verokilpailua. SV17 eh, esityksessä sen osalta nyt Sveitsin parlamentti on ryhtynyt korjauksiin. Haluaisin nyt kuulla, miten te olette mukana tässä prosessissa. Onko, teiltä, onko, onko sveitsiläinen osapuoli kysynyt teiltä sitä, Ovatko nämä määräykset sellaisia, että ne vastaisivat, että olisivat yhteensopivia EUn vaatimusten kanssa? Kysyn tätä siksi, että toisaalta Sveitsin kantonit tässä rankingissa, jossa niiden veroaste on eräät ovat kaikkein parhaimpia, alhaisimpia, tuletko edelleenkin menemään eteenpäin tässä rankingissa. Et sitten on se, että on pyritty paljastamaan tällaisia hiljaisia reservejä, silloin, kun on kysymys siitä, että nämä toimivat Sveitsissä. Meillä on tällainen patenttiboksi, jossa on mukana ohjelmistopatentteja. patentteja. Meillä on tutkimuksen ja kehityksen kysymyshankkeita, jotka voidaan vetää voitoista pois. Meillä on pääoman asettaminen periaate, jossa voidaan eh, maksaa pääomaa verottamana eteenpäin. Siis nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka edelleenkin ovat olemassa. Nyt haluaisin kuulla teiltä, Onko näitä toimenpiteitä analysoitu? Voitteko sanoa, että näitä tullaan analysoimaan? Ja miten nämä ovat verrattavissa siihen, ajatellen niitä tavoitteita, joita meillä on suhteessa Sveitsin, jotka liittyvät nimenomaan haitallisen verokilpailun vähentämiseen. Tässä on ollut muitakin toimia EU:ssa. Meillä on rekisteri taloudellisesti toimivista, joka on julkinen 28 jäsenvaltiossa. Onko komissio pyrkinyt ajamaan toimia siihen suuntaan, että Sveitsissä otettaisiin käyttöön tällainen julkinen rekisteri. Sveitsi ei tunnusta mitään mekanismeja, jolla voitaisiin antaa tukea verotuksessa kysymyksessä. EU:ssa on tällaista. Onko komissio pyrkinyt siihen, että vastaavia toimia otettaisiin käyttöön myös Sveitsissä? Mitä tulee tiedonvaihtoon, on niin, että ryhmien kysymykset, ryhmäkysymykset mahdollisia vain tämän kaksoisverotussopimuksen pohjalta, eli EU-ssa tällaisen virkaamudirektiivin myötä tämä on mahdollista jäsenvaltioiden kesken, ja mitä tulee kaksoisverotussopimukseen, niin valitettavasti se ei ole pätenyt menneisyydessä, eli monet tuhannet veronkiertäjät ovat voineet käyttää Sveitsiä, eikä heitä enää voida selvittää. Sitä paitsi on myöskin päätöksiä, joita, jotka josta ei myöskään päde. Tämä tiedonvaihto, tämä ei liity käytännössääntöihin, tämä on EUn lainsäädäntöä. Oletteko pyrkineet ajamaan myöskin kehitys siihen suuntaan, että tällaisten veropäätösten osalta tapahtuisi myöskin tiedonvaihtoa Sveitsin kanssa, että siitä sovittaisiin. Meidän työntekijämme, jos he tekevät työtä Sveitsissä, heitä kohdella verotuksellisesti samalla tavoin, vaikka – vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen mukaan näin pitäisi olla. Oletteko pyrkineet ajamaan myöskin sitä, että Sveitsi panisi toimeen tämän vapaata sopimuksen, jos on palveluita tarjolla lähellä rajaa Sveitsissä on niin, että on uusia äh, tällaisia raja-arvoja, jotka liittyvät siihen, että pitää tehdä ilmoituksia verotuksen osalta, mikä merkitsee sitä, että pienet yritykset eivät itse asiassa pysty tarjoamaan palveluita Sveitsissä. Neljä minuuttia on mennyt. Kysymys komissiolle vielä. Onko teillä, oletteko käyttäneet mahdollisuuksia, joita on, niin että nykyisissä neuvotteluissa, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin Sveitsin ja EUn välillä, ja ajatellen muita verotus, veroja koskevia määräyksiä, oletteko pyrkineet puuttumaan näiden puutteiden korjaamiseen? Voitko sanoa, mitä toimenpiteitä on, joihin te olette ryhtyneet, jotta voitaisiin päästä eroon näistä ongelmista. En tiedä, miten komissio voi vastata, kun neljä minuuttia meni jo. Minulle sopii myös kirjallinen vasta. Selvä. Sopisiko teille siis, tai haluatteko lyhyesti vastata vai voisitteko vastata kirjallisesti? Äh, ich kann versuchen, kurz eine mündliche Voin yrittää vastata suullisesti lyhyesti, mutta jos haluatte kirjallisen, niin, niin puheenjohtaja saa tässä päättää, mitä näihin kahden välisiin sopimuksiin tulee. Minä sanoin, että tulen veropääosastolta enkä ulkosuhdehallinnosta, en voi puhua heidän puolestaan. Ja uskon, että olisin tässä huono neuvonantaja. Eli kääntykää tässä ulkosuhdehallinnon puoleen, mitä näihin kahden välisiin sopimuksiin tulee. He kertovat teille niistä lisätietoja sitten esitettyihin kysymyksiin. Kysyttiinkö meiltä, kun verolainsäädäntöä uudistettiin? Ei, meiltä ei kysytty mielipidettä, koska verouudistukset ovat kansallisen päätösvallan alaisia ja jokainen toimii maassaan niin kuin oikeaksi katsoo ja näin myös Sveitsissä. Ja sitten kysyitte, että tulemmeko analysoimaan tätä lainsäädäntöä. Totta kai meidän täytyy tarkistaa että onko tässä nämä viisi haitallista toimea poistettu niin kuin piti, mutta samanaikaisesti meidän täytyy myös valvoa itse prosessia, että ei synny uusia haitallisia toimia, koska Sveitsihän on sitoutunut yhdessä, yhteisessä lausunnossa siihen, että se ei korvaa vanhoja haitallisia toimia uusilla. Sitten täällä mainittiin mm, patenttiboksi muun muassa. No, näihin kysymyksiin liittyen on kansainvälisiä standardeja ja me tulemme sitten tarkastelemaan uutta lainsäädäntöä tästä valosta. Ja sitten 150 prosenttinen vähennys, mitä tutkimukseen ja kehitykseen tulee. No, Tämä koskee investointeja muun muassa tutkimuksen ja kehityksen. Sitähän me puollamme Euroopan unionissa. yhteydellistetty yhtiöveropohja. Sehän on myös otetaan huomioon tässä yhteydessä. Sitten puhuitte EU-rekisteristä, joka täytyisi ottaa käyttöön. Minä puhun tässä nyt veronäkökulmasta ja käytännetyöryhmän mm, puolesta. Eli me käsittelemme haitallisia verotoimia, me emme puhu harmonisoinnista, vaan me tarkastelemme näitä kysymyksiä. Näin käytännöryhmä valitettavasti toimii. Eli me tarkastamme, että poikkeaa joku valtio eh, normi eh, periaatteesta, jos, onko tässä jotain erityiskohtelua havaittavissa. Eli se, että pitäisikö olla yhtenäisiä julkisia rekistereistä, niin se ei kuulu käytännön sääntötyöryhmän piiriin. Sitten kysyttiin, että täytyykö päätöksistä, päätöksiä vaihtaa Tämäkään ei ole ryhmän toimivallan alla, mutta kuitenkin Sveitsin OECDn jäsen. Ja osa myös työryhmissä käsitellään haitallisia verotoimia, niin siinä kuitenkin tällainen velvoite on. Ja ikään kuin sitten rinnakkaisvelvoitteena on tämä myös EU-tasolla. Eli OECDn puitteissa ja Sveitsin täytyy vaihtaa näitä tietoja OECDn maiden välillä ja suurin osa EU-jäsenvaltioista kuuluu oecd eli tätä kautta näitä päätöksiä täytyy vaihtaa. Eli työntekijöitä käsitellään samalla tavalla. Eli tässä ollaan tehty periaatepäätös, en tiedä nyt tämän hetken tilannetta, työstin tätä kymmenen vuotta sitten, me teimme paraamme silloin, mutta ilmeisesti tässä ei vieläkään olla päästy maaliin. Tässä nyt ilmeisesti vastasin suurimpaan osaan kysymyksiin. Jos nyt vielä on lisäkysymyksiä, niin voitte sitten lähettää meille ne kysymykset ja me vastaamme niihin kirjallisesti. Kiitos. Thank you very much. We've already... Kiitos oikein paljon. Me olemme käyttäneet kokousaikamme ja tulkit lähtevät kolmen minuutin kuluttua kello kymmeneltä. David Coburn. Ehkä ennen kuin kaikki lähtevät väärinkäytösten ilmeantajien pitää ottaa tapauksensa tuomioistuin käsittelyyn. Ei voida ajatella, että kuka tahansa – lähtee kiistelemään joku, joka on suuttunut jostain, ei ole saanut esimerkiksi ylennystä ja hänestä tulee yhtäkkiä väärinkäytösten paljasta. Ei yritystä voida tällä tavalla ajaa, ei pankkialla eikä mitään muutakin. Tämä osoittaa, että hyvin harvat täällä itse asiassa tuntevat bisnesmaailmaa. Pitää olla kunnollinen jonkinlainen tapaus. Olin paratiisin papereita tutkimassa valiokunnassa ja vaikka – paljon kuultiin sitä, paljon julkisia varoja käytettiin tähän, niin ketään ei asetettu syytteeseen. Ei mitään valtavan rikollista löytynyt. EU periaatteessa on ihan hysteerinen rahanpesusta Sveitsissä ja esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan tietyllä alueella. Ei siksi, että kyse olisi rikoksesta tai terrorismista, vaan siitä, että pelätään, että pääoma lähtee yliverotetusta EUsta jossa on poliittinen valuutta ainoastaan. Se on vaarallista. Italian pankit ovat kaatumassa, Deutsche Bank kohtaa valtavia ongelmia. Tästä puhuttiin jo. Haluaisin sanoa, että täällä työtä tekevät maksavat hyvin vähän veroa. Ja monet jäsenvaltiot eivät verota meppejä, eli tällaista valtavaa veronkiertoa. En tiedä, miksi kaikki nyt puhuvat tästä näin paljon. Tämä on ihan hölynpölyä kaikki. Ehkä Sveitsi ja kuningaskunta yhdessä EUn ulkopuolella voivat laittaa Euroopan unionin yhdessä mustalle listalle. Onhan tässä melko euksottisia käytänteitä. Mitä oikeutta EUlla on päättää siitä, miten verotetaan kautta Euroopan mantereen? Täällä on jopa jäseniä, jotka ovat uhkailleet Sveitsiä – sillä, että haitetaan heidän talouttaan, jos ei noudateta EU-sääntöä. Ei tuo ole kovin mukavaa, eikä edes demokraattista, vai onko? Ei EUlla ole oikeutta määrätä EUn laajuisista veroista. Yhdistynyt kuningaskunta muuttuu yhä kilpailukykyisemmäksi Brexitin jälkeen. Ehkä meidän pitäisi tehdä Sveitsin ja muiden maiden kanssa yhteistyötä, kuten Unkarin ja Puolan, jotka ovat nyt ihan EUn päätösten alla. Heillä ei ole enää mitään mahdollisuutta tehdä kansallisia päätöksiä EUn pitäisi kilpailla, kuten muun maailman. Lopulta näin kyllä joudutaan tekemään. Tämä ei voi jatkua tällaisena. Nyt pitää lähteä realistisemmalle tielle. Tämä ei sovi enää amerikkalaisille eikä yhdistyneelle kuningaskunnalle eikä näidälle. Sitten kopioidaan vanhaa Ranskan mallia. Niinhän EUssa tehdään. Ranskan malli siksi, että ranskalaiset eivät pysty kilpailemaan maailmassa ja koko Euroopan unioni on olemassa sitä vasten, että suojellaan Ranskaa. Mutta tämä hölynpöly saadaan loppumaan. Me lähdemme, meitä ei enää tämä kiinnostaa. Emme ole ensimmäisiä. Polalaiset, unkarilaiset ja tsekit varmasti seuraavat meitä. Ja näin syntyy toisenlaiset eurooppalaiset talousjärjestelmät, jotain vähän parempaa kuin mitä täällä on tarjoiltu. Kiitos. Viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Äh, Möchten Abschluss auch in Deutsch machen. Haluaisin lopuksi puhua vielä Saksaa, jos sallitaan aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää kumpaakin herraa, jotka ovat tänne tulleet tänne, ja kiittää heitä siitä, että he ovat nyt jaksaneet kestää kaikkia niitä haasteita, jotka he ovat kohdanneet. Siksi haluan sanoa, että kunnioitan teitä mitä suurimmin. Ja kysymys herra Kiselille, mitä nyt saamme kuulla näiltä herroilta ole mitään, mitä olisivat miettineet tänne tuloaan, vaan jotakin, mitä myöskin OECD on vahvistanut. Te puhuitte juuri siitä, että päätöksissä siitä, mitä tulee tähän harmaaseen ja mustaan listalla ei ole tarpeeksi harmaan eri sävyjä, asetetaanko Sveitsille listalle, ja että se riippuu nyt viidestä kielteisestä säännöstä, ennen kuin tämä arvio tehdään. Miten pitkältä voitte sanoa tämän illan pohjalta ajatellen tätä päätöstä, mitä Sveitsille pitäisi tapahtua tai voisi tapahtua tällä listalla? Kiitos. Meidän täytyy pitää kiinni menettelytavasta. Ja me puhumme siis haitallisesta verokilpailusta, yhtiöverotuksesta – ja se, mistä puhuin, se liittyy rahanpesuun ja tietojen vaihtoon ja väärinkäytösten paljastajiin. Joten tässä täytyy erottaa kaksi asiaa, kaksi askelta. Se, josta päätetään vuoden lopussa, ähm, ensi vuoden alussa tuleeko Sveitsi listalle vai ei, ja se riippuu siitä, onko Sveitsi täyttänyt sitoumuksensa. Tästä päättää käytännössä sääntötyöryhmä ja tässä on vain nämä viisi haitallista sääntöä tointa, joka tulisi pois, jotka tulisi poistaa. Ja sitten tulevaisuudessa tullaan tarkastelemaan, että uudet säännöt, jotka on otettu käyttöön vanhojen tilalle, niin ovatko ne käytännössääntöjen mukaiset. Tätä tarkastellaan sitten toisessa vaiheessa. Eli se, mitä täällä on sanottu, tullaan ottamaan huomioon. Kiitos. Thank you very much. It's... Kiitos oikein paljon. Tämä päättyy puhelista. Kiitos oikein paljon. Kishla, Mr. Emla, Mr. Frank.